Okei, okay. yeah, Mr. Mr. Herra Deva ei tänä aamuna pääse paikalle. Tarkoitus oli antaa hänelle puheenvuoron, mutta hänelle paikalla, joten annan muiden istuutua. Ja sitten aloitamme. Haluaisin muistuttaa kollegoja siitä, että ne, jotka ovat täällä paikalla, tietysti 11.30 keskittymän kokoukseen, tulee uusi estyslista. Täällä pidetään tämä erityinen juhlainen tilaisuus, joka koskee Rooman sopimuksen allekirjoituksen 60-vuotisjuhlia, eli 11.30 täysistuntosaliin. MEPit ja puoli kuudelta meillä on budjetti valiokunnan ja Afetin kanssa yhteinen kokous, joka koskee ulkoista sijoitusrahastoa ja se pidetään sitten suuremmassa tilassa. Oliko se nyt 26, ei kun 462, joku näistä suurimmista saleista. Tarkistetaan vielä se, mutta se on kuitenkin eri paikassa. Tänään 5.30 eli JQ kaksi anteeksi, kaksi kaksi kuusi korjavuodetta ja kaksi äh, kaksi korjaa tulkki tänä iltapäivänä. Tarkistetaan, toimivatko äänestyskortit. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Ei, ei. Odotan, että kaikki saavat kortin esille. Nyt annan teille vähän aikaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Jos teillä on ne kortit, tässä vaan tarkistetaan äänestyskoneiden toiminta. Äänestys päättyy, tuntuu toimivan, eli aloitetaan. Ensinnäkin meillä on kaksi budjettivaliokunnalle tehtyä lausuntoa. Ensinnäkin eh, artikla 8 ulkoisten toimien rahasto. Edustaja Venta. My George is here, but we... Kollega George on täällä, mutta meillä on ongelma äänestyskorttien kanssa, mutta voimme aloittaa silti. Pahoittelen. Yeah. In two minutes. So we can, we can add you in. Niin. Eli lasketaan teidät lisäksi, kun saatte korttiin, niin- eli sihteeristö laskee teidät sitten mukaan. Onko kaikilla nyt äänestyskortti mukana, jotka haluavat äänestää? No hyvä, voimme siis aloittaa äänestyksen. Siksi tarkistus 11 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 12 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Ja lasketaan yksi EPP lisäksi. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Ja hylätty. Tarkistus 2. Tarkistus 13. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 2 puolesta vastaan tyhjää hylätty 14 puolesta Anteeksi, ei, ei, ei ollutkaan näin, vaan sitten 18 seuraavana puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tarsus 18, äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 19 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tämäkin. Tarkistetaan vielä tarkistus 19. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Ja se on hylätty. Tarkistus kolme puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Anteeksi, tarkistetaan vielä. Äänestys alkaa. Anteeksi, en teitä nähnyt. Niin, en huomannut. Ja äänestys päättyy. Hylätty selvästi. Ja tarkistus yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkastus kymmenen puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja pitää vielä loppuäänestys pitää koko lausunnosta äänestyksen Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty selkeällä enemmistöllä. Onnittelut valmistelulle, joka ei ole paikalla. Ja sitten kohta yhdeksän. Tämä on tämän investointipankkipaketin toinen osio liittyen ulkoisiin lainoihin ja tässä taas oli Deva valmistelijana 58-59 ensin puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, tarkastus 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 70 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan vielä. Tarkistetaan 70. Äänestys alkaa. Ilmeisesti hyväksytty. Äänestys päättyy. Ei, se olikin hylätty. Hyvä, että tarkistettiin. 71 puolesta vastaan tyhjää Tarkistetaan sekin. Tässä on ehkä sama enemmistö. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 72 puolesta. Vastaan. Tyhjää tarkistetaan. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy ja hylätty. 73 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 75 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 76 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan, tarkistetaan 76, äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy ja hyväksytty. 78 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 79 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy ja hyväksytty. 80 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. 80 tarkistetaan. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Ja hylätty. 81 puolesta vastaan tyhjää pitää tarkistaa, koska tässä nyt kädet nousevat eri aikoihin. Äänestys alkaa siis. Äänestys päättyy. Ja hyväksytty. 82 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan vielä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Ja hyväksytty. 83 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Kompromissi 4 puolesta vastaan. Ja tyhjää hyväksytty. 87 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. 87 äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy ja hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 91 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan vielä 91. Äänestys alkaa. Ilmeisesti hyväksytty, mutta kädet tulevat ylös niin myöhään. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 92 puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan vissiin hyväksytty, mutta se on aika täpärä, eli 92 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty sama enemmistö 93 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 93. Äänestys alkaa. Koska siellä on tyhjää ja sitten äänestys päättyy, hylätty. 94 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan vielä 94. Äänestys alkaa. Sama juttu. Äänestys päättyy. Hylätty. Ja sitten äänestysliitteistä 20 ja 21 tarkistukset yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 22 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy ja hyväksytty täpärästi. Ja 23.4 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 25 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 30 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. 30 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi seitsemän puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kahdeksan puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Neljä puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi yhdeksän puolesta. Anteeksi, tarkistus viisi yksi meni ohi puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan vielä tarkistus 5. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 41 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 41. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy ja hyväksytty. Kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 47 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan vielä. Tarkistetaan 47. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy ja hyväksytty. Tarkistus 50 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan vielä ilmeisesti sama enemmistö, mutta varmistetaan vielä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Sama enemmistö. Kompromissi 11 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 12 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 11 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 57 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan vielä 57. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy ja hylätty. Ja äänestämme koko lausunnosta nimenhuoltoäänestyksellä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy ja hyväksytty suurella äänten enemmistöllä. Onnittelut edustaja Deva. Ja haluaisin vielä kiittää Liliäkin. Hän on viimeistä päivää sihteeristössä. Tänään hän on Italian palaava kansainvälinen asiantuntija. Hän on täällä kovasti tehnyt töitä ja Tristania myös haluaisin kiittää. Hän ei näytä olevan kuitenkaan paikalla. And Tristan is also leaving, going back to the UK to work. Toinenkin kollega lähtee takaisin yhdistyneeseen kuningaskuntaan tuonne ylähuoneeseen. Kiitämme häntä myöhemmin, kun hän tulee paikalla. No niin, sitten menemme eteenpäin. Vaatetusalaa koskeva EUn lippulaiva-aloite. Tämä on valiokunta-aloitteinen mietintö, mutta tärkeä mietintö. Annakin puheenvuoron nyt esittelijälle. Lola, haluatko sanoa mitään ennen kuin äänestämme? Si, muy brevemente. Aivan lyhyesti. Haluaisin vain kiittää kaikkia kollegoita, jotka ovat tätä mietintöä työstäneet. Seinfeld, Arne, Judith ja muut. Uskon, että tämä kompromissi on ollut selkeä. Tiedämme hyvin, kuinka tärkeä tämä mietintö on monien ihmisten elämässä tämän äänestyksen kautta pyrimme nyt voimakkaampana menemään täysistuntoon. Tämä on sellainen asia, että se ansaitsee yhteisen rintaman. Kiitoksia. Meillä on aika pitkä äänestyslista tässä, mutta paljon työtä on tehty kompromissien hiomisessa. Aloitamme kompromissista yksi puolesta. Vastaan tyhjä, hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta. Vastaan tyhjä, hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta. Vastaan tyhjä, hyväksytty hyväksytty. Kompromissi neljä puolesta vastaan tyhjiä. Tarkistamme kompromissi neljä. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Sitten sivu 5, kompromissi 14. Puolesta vastaan tyhjiä Taitaa olla hyväksytty, mutta tarkistamme. Kompromissi 14 äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 185 puolesta vastaan tyhjä. Tarkistamme 185. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 21 puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty. Tarkistus 115 puolesta vastaan tyhjiä. Tarkistamme. 115 äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 116 puolesta vastaan tyhjiä. Tarkistamme. 116 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tasapeli. Kompromissi viisi puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. 123 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Tarkistamme. 123 äänestys alkaa. Onko kaikki ääni? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy hylätty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 130 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 131 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 132 puolesta vastaan tyhjä. Tarkistamme 132. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. 133 puolesta vastaan tyhjä. Tarkistamme. 133 äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty. Kompromissi 8 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 9 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sitten sivu 12. 155 puolesta vastaan tyhjä. Tarkistamme. Tarkistus 155 äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjä. Tarkistamme kompromissi 12. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 170 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 171 puolesta vastaan tyhjä. Tarkistamme. Luulen, että meni läpi, mutta tarkistamme 171 äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 172 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 174 puolesta vastaan tyhjä. Tarkistamme 174. Läpi taisi mennä, mutta tarkistamme äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 13 puolesta vastaan tyhjä. Tarkistamme kompromissi 13. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 175 puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty. 180 puolesta vastaan tyhjä. Tarkistamme 180 puolesta, tai siis äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. 182 puolesta vastaan tyhjä. Tarkistamme 182. Äänestys alkaa ja päättyy. Hylätty. 186, 187 äänest, äänet puolesta vastaan tyhjiä. Tarkistamme tämänkin. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. Hyvä, kun tarkistimme sitten johdantosan kappaleet. Tarkistus 21 puolesta vastaan tyhjiä Tarkistamme. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 22 puolesta vastaan Tyhjä. Tarkistamme. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 24 puolesta vastaan tyhjiä. Tarkistamme. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. Hylätty joka tapauksessa. Katsotaan, otetaan teidät mukaan seuraavalla kerralla. 23 puolesta vastaan tyhjiä 23 tarkistamme. Äänestys, äänestys alkaa. Toimiko koneesi, Norbert? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 25 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Tarkistamme. 25. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. 26 puolesta vastaan tyhjä. Tarkistamme tämänkin 26 puol- äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 27 kohta kohdalta ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Toinen osa pu- puolesta vastaan tarkistamme. Tar- 27 toinen osa äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. 28 ja 83 yhdessä identtiset puolesta. Vastaan tyhjä. Tarkistamme. 83 Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty selvästi. 29 puolesta. Vastaan tyhjä. Hyväksytty. 30 puolesta vastaan tyhjiä. Tarkistamme 30 puolesta. Va- ja äänestys päättyy. Hyväksytty. 31 puolesta vastaan tyhjiä. Tarkistamme. 31 äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 32 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 33 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 34 puolesta vastaan tyhjiä tarkistamme 34. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty 35 puolesta. Vastaan tyhjiä. Hyväksytty 36 puolesta. Vastaan tyhjiä. Tarkistamme. 36 äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 15. Puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 44 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 16 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 51 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 52 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 53 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 54 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 55 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 56 puolesta vastaan tyhjä. Tarkistamme 56. Äänestys alkaa. Eiköhän se mennyt nurin, mutta äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 17 puolesta vastaan tyhjä. Tarkistamme 17. Kompromissi 17. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Kyllä, tämä onkin selvästi läpi isolle enemmistölle. En oikein saanut selvä mitä EPP tarkoitti. No niin, anteeksi vain. Välillä on vähän viivettä tulkauksessakin. Kompromissi 18 puolesta vastaan. tyhjä hyväksytty. 66 puolesta vastaan. tyhjä hyväksytty. 67 puolesta vastaan. tyhjä hyväksytty. Kompromissi 19 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 72 puolesta vastaan tyhjiä. Tarkistamme 72. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 73 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 74 puolesta vastaan tyhjiä. Tarkistamme 74, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 75 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 76 ja 77 se raukeaa. Sitten 79 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Kompromissi 20 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 82 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 84, johon on tehty suullinen tarkistus. Se on tuolla äänestyslistan lopussa. Sopiiko tämä, että äänestämme suullisen tarkistuksen kerran? Hyvä, eli Tarkistus 84 mukaan lukee suullinen tarkistus puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 85 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 86 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Sitten viitteet. Tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kaksi puolesta vastaan tyhjä Tarkistamme kakkosen. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty selkeästi. Tarkistus kolme puolesta. Vastaan tyhjä hyväksytty. Neljä puolesta. Vastaan tyhjä hyväksytty. Viisi puolesta. Vastaan tyhjä hyväksytty. Kuusi puolesta. Vastaan tyhjä Tarkistamme tarkistus 6. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 7 puolesta. Vastaan tyhjä. Hyväksytty. 8 puolesta. Tarkistus 8 puolesta. Vastaan tyhjä Tarkistamme. Tarkistus kahdeksan äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Tarkistus yhdeksän. Puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 10 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 12 puolesta vastaan tyhjiä. Hyväksytty. 14 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme 14. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 15 puolesta vastaan tyhjiä Hyväksytty. 16 puolesta vastaan tyhjiä Hyväksytty. 17 puolesta vastaan tyhjiä. Tarkistamme 17. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 18 puolesta vastaan tyhjiä. Tarkistamme. Äänestys alkaa. Jaha, no sitten se onkin selvästi läpi. Ei tarvitse enää äänestääkään. 18 hyväksytty. 19 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 20 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Seuraavana äänestämme Inta valiokunnan lausunnosta toisen kappale A. Inta puolesta vastaan tyhjä hylätty. Sitten kohta B puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Yhdeltä kappale C. Ei vielä, ei vaan J puolesta vastaan hyväksytty. L puolesta vastaan tyhjiä hylätty. M puolesta vastaan tyhjiä tarkistamme. kappale M puolesta, tai siis äänestys alkaa. Ja päättyy hylätty. Tiukka ottelu. Sitten kohta kaksi puolesta vastaan tyhjä, hylätty. Kohta kolme inta puolesta vastaan tyhjä. tarkistamme. Kohta kolme intalta äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty kohta neljä puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kohta seitsemän puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kohta kahdeksan kohta kohdalta kolme osaa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Toinen osa raukeaa. Kolmas osa puolesta vastaan tyhjä hylätty. Tar- Jaha, anteeksi, kolmas osa. Äänestämme, tarkistamme tämän. Äänestys alkaa ja päättyy. Hylätty. Mutta hyvä kun pyysitte tarkistusta, edustaja Venta, tämä oli hyvin tiukka. Sitten kohta 10 Intalta puolesta vastaan tyhjä tarkistamme kohta 10 äänestys alkaa. Ei, sehän onkin selvästi läpi, ei tarvitsekaan tarkistaa. Se on hyväksytty selkeällä enemmistöllä. Sitten kohta 11 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Kohta 13 puolesta vastaan tyhjiä. Tarkistamme 13. Äänestys alkaa. Hylätty. Juuri ja juuri. Kohta 17 puolesta vastaan tyhjiä. Tarkistamme kohta 17. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. Kohta 21 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Kohta 23 puolesta. kohta kohdalta kolme osaa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan tyhjä. Tarkistamme toisen osan. Äänestys alkaa. Ja hylä, hylätty. To, kolmas osa puolesta vastaan tyhjä. Tarkistamme kolmannen osan. Kohtaan 23 äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Sitten työllisyysvaliokunnan lausunto. Johdantokappale A puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. C puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. D puolesta vastaan tyhjä. Tarkistamme. Johdantokappale D. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. Kohta kolme työllisyydeltä puolesta vastaan tyhjien tarkistamme kohta kolme. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta viisi puolesta vastaan tyhjiä. Hyväksytty. Kohta seitsemän puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme kohta seitsemän. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? No, minä en ole. Äänestys päättyy. Hylätty. Kohta kahdeksan puolesta vastaan tyhjä. Tarkistamme kohta kahdeksan. Aate, hylkäätte. No sitten se onkin selvästi hylätty. Kohta 11 puolesta vastaan tyhjä. Tarkistamme kohta 11. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Kohta 15 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 19 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 20 puolesta vastaan tyhjiä tarkistamme. Kohta 20 puolesta mm, äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. Kohta 23 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 25 puolesta vastaan tyhjiä Taisi mennä läpi, mutta tarkistamme. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 26 puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty. 29 puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty. Ja nyt äänestämme mietinnöstä näin muutettuna. Loppuäänestys äänestyksenä. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty enemmistöllä. Onnittelut esittelijälle. And that was Joanna's first vote today. She had a long, complicated vote, so congratulations. Paljon monimutkaisia äänestyksiä tänään. Kiitos tästä. Uh, uh, uh. So, and uh,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 Okay, colleagues. No niin, kollegat. Kerrankin aikataulusta edellä. Haluatteko tauon vai jatketaanko? Haluatte odottaa ihmisiä, koska minä olen esittelijä. Start. Let's, should we just start? Aloittaisimmeko vain? Selvä kohta. 10.30 siellä on puhujat. Ei tämä varmaan kauan kestä. Komissiolle paikalla. Joten tauko komissiolle paikalla. Kymmeneen asti. Odotetaan komissiota. Sori. Pieni tauko ja palataan kymmeneltä.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 Okay, colleagues, we can make... No niin, kollegat, voimme sitten aloittaa. Kohta 11. Lausunto budjettivaliokunnalle. Unionin yleiseen talousarvioon sovellettavat varainhoitosäännöt. Se lankesi minulle. Olen lausunnon valmistelija puheenjohtajana. Taustana on se, että nyt kun on monivuotisrahoituskehyksen väliarviointi, niin komissio päätti muuttaa perusrahoitusasetusta. Ja nyt tartutaan mahdollisuuteen yksinkertaistaa joitakin sääntöjä, joiden mukaan EU antaa varoja ulkoisille ryhmille. Helmikuussa meillä oli kokous täällä, jossa kuulimme komissiota. Meillä on ollut myös keskustelu edunsaajien kanssa EU-avuista avustuksista. Jotkut järjestöt ovat jättäneet kommentteja minulle. Ne on otettu tähän mukaan jättämiini tarkistuksiin. Komissio yrittää vähentää rasitetta EU-hankkeiden toteuttajille. Yksi osa-alue, jota erityisesti tuen, on vaadittujen auditointien määrän vähentäminen. Eli komissio voisi sanoa, että jos järjestön auditoi, jos se auditoidaan kansallisella tasolla ja taso on riittävä, niin enää ei tarvitse. Tämä on yksi tapa yksinkertaista. Yksinkertaistetaan myös avustusmenettelyjä, mukaan lukien muutos, jonka myötä vapaaehtoistyö ja luontoissuoritukset voidaan lukea mukaan avustuksiin. Se on tervetullutta tulee myös uusi järjestelmä, ra- tulosperusteista järjestelmää, mikä tarkoittaa, että avustus riippuisi tietyistä tuloksista, jotka saavutettaisiin. Toinen uudistus, joka on otettu käyttöön, on se, että kirjanpitokustannuksia vähennetään. Useimmissa asioissa mielestäni Ehdotan, että tuemme komissiota, koska sääntöjä täytyy yksinkertaistaa. Minulla on joitakin tarkistuksia, joilla pyritään yksinkertaistamaan ja tarttumaan joihinkin huoliin, joita ja joillakin toteuttajilla on siitä, miten säännöt toimivat. Omat muutokseni. Ensimmäinen Komissio luo joustovarajan, jonka 10 prosenttia avustuksesta voidaan vuoden alussa pidättää jotta voidaan sitten kohdentaa ennakoimattomiin menoihin. Siis selkeyttä tarvitaan se hyvä, mutta minulla on tarkistus, jonka mukaan jos rahoitusta ei käytetä, se että se pitäisi palata välineeseen, josta se tuli. Eli joustavuus on joustavuutta tiettyyn rajaan asti, mutta jos se tulee DCI-budjetista, niin sinne sen pitäisi palata ennen kuin se kohdennetaan sitten aiemmalta vuodelta. Ja se on prosessi, jossa pitää olla parlamentin valvonta mukana. Tulosperusteisessa maksujärjestelmässä, niin siitä jotkut järjestöt sanovat, että että heidän täytyy tietää etukäteen perussäännöt, että mihin tulosperusteisuus perustuu. Voin ymmärtää, että komissio ei nyt halua rahoitusasetuksessa luetella kaikkia yksityiskohtia, koska tulee sitten toinen jatkodokumentti toiminnan suuntaviivoista, mutta järjestöt kyllä haluavat jonkunlaista selkeyttä, jos jättävät hakemuksen, että mitä odottavat saavansa. Jotain joustavuutta täytyy myös olla, koska kuten tiedätte, niin erityisesti eko- ja dev- ja kehitysyhteistyön maailmassa se voi mennä pieleen. Eli täytyy joustavuutta olla tulosperusteisuudessa. Toinen mahdollisuus, joka tästä tulee esiin uudelleenarvioinnista, on sitten, miten erityisrahastot toimivat. Kuten tiedätte, parlamentti on sitä mieltä, että erityisrahastot ovat tarveen, mutta täytyy parlamentin valvontaa niihin lisätä Meillä on tarkistuksia, joilla pyritään kahteen asiaan. Toinen on se, että saadaan parlamentille eh, tuolla eh, hallintoneuvostossa, eh, erityisrahastossa tarkkailijaroolia. Sitten hätätilanteessa komission pitäisi pystyä perustamaan erityisrahasto nopeasti, mutta jos ei ole hätätilanteesta kyse, tai katastrofitilanteesta, niin silloin delegoitu säädös, mikä tarkoittaa, että parlamentilla on valvontavalta koska on nähty, että erityisrahastojen määrä kasvaa, niin niillä pitäisi olla asianmukainen parlamentaarinen valvonta sitten. Haluamme sopeuttaa overhead-kuluja 7 prosenttia. Tässä taisivat olla tärkeimmät ehdotukset, jotka esitän. Ei tietenkään pelkästään meidän valiokuntamme ole mukana, myös muut valiokunnat ovat mukana, AFET-valiokunta, ulkoasiat, joihin maaprusrahastot vaikuttavat hyvin samalla tavalla. Ne ovat siis ehdotukset, joita minä teen. Odotan innolla kuulevani kollegoiden kommentit. En ole varma, onko nyt kollegoillani tässä kommentteja. Onko mulla ryhmillä? Herra Rybik, Paul. Kiitos kovasti hyvin tärkeä askel, erityisesti kehitysyhteistyöpolitiikassa, koska tämä tulosperusteinen järjestelmä ja rahoitussääntö ovat tärkeitä. Myöskin meidän valiokunnassamme aina kamppaillaan more for more politiikan puolesta. Nyt jos nähdään politiikkalohkoja, jos se toimet toimivat ja ihmiset todellakin hyötyvät. Sitten pitäisi sillä alalla tehdä enemmän sitten alalla, aloilla, joissa ei näy olevan järkeä, kun toinen tai kolmaskaan toimi ei onnistu. Ja on tilanteita, joissa on korruptiota alalla, jossa ei pystytä kehittymään oikealla alalla, niin sitten tietysti käytetty raha menee väärään suuntaan erityisesti kehityksessä. Tietysti yksinkertaistaminen on tärkeintä. Siellähän ei usein ole huippukoulutettuja hallintoammattilaisia, joten voimavarojen parantaminen on tärkeällä sijalla. Sen vuoksi avustusten kanssa työskenteleminen ja tilivelvollisuus eivät ole heille kovin helppoa. Yksinkertaistaminen siis on jotain sellaista, jota todellakin haluamme. Mutta kun minulla on pitkä kokemus, niin tiedän, että kaikki yksinkertaistaminen ei yleensä johda kovinkaan suureen yksinkertaistamiseen. Pitää olla rohkeita, että saadaan se tehtyä. Oliko muita kollegoita? Ei. Siinä tapauksessa puheenvuoro komissiolle. Defco, Eko ja budjetti valiokunta tai pääosasto ilmeisesti. Haluaako budjettipääosasto ensi puheenvuoro? Your... Nimeä ei ole. Olen Olivia Vorbuk, olen myös viime kerralla paikalla. Olen johtaja budjettipääosasta. Yes. yes your... Oletteko budjettipääosastolta? Mikä oli nimi? Thank you very much. Oliver Weinberg. Haluaisin kiittää teitä tästä laadukkaasta työstä ja siitä, että olette näin tukeneet komission yksinkertaistamispyrkimystä ja joustoa. Kuten sanoitte, se on todella tarpeen, jotta voidaan edistyä kehityspolitiikassa. Kävisin lyhyesti läpi nämä teidän tarkistuksenne. Voisin sanoa, että me voimme hyväksyä suurimman osan niistä, mutta minulla olisi kolmesta muutama kommentti. Tämä jousto asia. Haluaisin vain sanoa et, ja vakuuttaa, että emme halua viedä näitä muualle kuin mistä ne ovat peräisin nämä rahat. Me haluaisimme vain tähän eh, sellaisen mahdollisuuden, että ei tule kyseenalaistamista muilta jäsenvaltioilta. Eli haluamme paremmin hallinnoida, hallinnoida näitä rahastoja, mutta emme ollenkaan vastuta sitä, että kunkin välineen ehtoja on noudatettava. Ja mitä tulee siis tämän markkinan käyttöön. Ja sitten toinen tarkistus, jota haluaisin kommentoida, koskee näitä erityisrahastoja. Ja haluaisin viitata yhteisen lausuntoon, joka 2017 sovittelussa sovittiin ja tällöin parlamentin ja neuvoston kanssa hyväksyttiin että Turkki eh, väline olisi budjetin eh, hallinnointi perusteiden ja oikeusperustan mukaista ja että käydään läpi nämä asiat varanhoitoasetuksen asetuksen eh, uudistuksen yhteydessä, että voidaan huomioida joustavuus ja vastuuvelvollisuus ja me olemme sitoutuneet työasiakirjan esittämiseen määräajoin, jotta Euroopan parlamentti voidaan olla kunnolla mukaan. Meidän komission jäsenemme on sen jälkeen kirjoittanut parlamentille ja ehdottanut tämän täytäntöönpanoa ja on pyytänyt, että parlamentti nimittäisi edustajansa erityisrahastojen mm, hallintoneuvostoon. Ja me siis olemme täysin tietoisia siitä, että komission on tiedotetaan parlamentille siitä, mitä erityisrahastossa tehdään, ja teillä on oikeus saada jatkuvasti tietoa siitä. Ja siksi parantasoksen osana me ehdotamme, että teitä kuullaan ennen kuin nämä erityisrahastot perustetaan, että olette mukana tarkkailijana hallintoneuvostossa, jotta voitte tietää mm, kaikista toimista ja että raportoimme useammin, sai sitten kuukausittaisen raportin komissiolta ja sitten vuosikertomukset säilyisivät ennallaan ja nämä vuosikertomukset olisivat sitten paljon yksityiskohtaisempia ja puhuttaisiin erityisrahastojen lisäarvosta erityisesti. Ja haluaisin korostaa siis sitä, että olemme esittäneet parlamentin yhteiselle pyynnölle tällaisen vastauksen, mutta sitten ongelmana on se, mitä ehdotatte delegoitujen säännösten osalta, kun erityisrahastot eivät ole kiireellisiä. Kyllä ymmärrän, että kiireistä ja ei-kiireisten välillä on ehkä ero, mutta kun tiedätte delegoidulla säädöksillä ainoastaan eh, panna täytäntöön horisontaalisia, eh, ei-keskeisiä mm, säännöksiä, ja tämä ei ole paremman lainsäädäntö työn sopimuksen mukaista eikä delegoitujen säännösten sääntöjen mukaista. Eli tämä on ehkä ongelmallista, mutta muuten menemme parlamentin pyyntöjen suuntaan. Ja sitten tämä 7 prosentin asia voin vakuuttaa parlamentille, että tämä on nyt jo komission toimesta täytäntömän vaiheessa. Meillä on kohdassa kaksi juuri tämä sama enimmäisarvo määritelty, mutta te ehdotatte, että tämä säännöstettäisiin mukaan sellaisen artiklaan, jossa puhutaan kaikenlaisista erilaisista tilanteista, puhutaan yhteistyöstä eh, YK kanssa herkissä valtioissa ja myös eh, EIBen investointipankin varaintovälineistä ja myös korkean tason asiantuntijoista kansainvälisissä järjestöissä. Eli tässä on paljon erilaisia asioita, jotka on vaikea ottaa mukaan tämän yksinkertaisen kynnyslukuun. Ja tällä olisi myös sellainen paradoksaalinen vaikutus, että se todennäköisesti lisäisi yhteistyökuluja ja yleensähän ne jäävät alle 7 prosentin. Eli tässä kävisi niin, että yleensä pyydettäisiin enimmäismäärää ja siksi olisi parempi, että tämä tehtäisiin komission päätöksen yhteydessä niin kuin nyt ja tästä sitten teille avoimesti raportoitaisiin. Tässä kaikki minulta nyt ja hyvä, että olette näin pyrkineet yksinkertaistamaan ja ottamaan lisää joustoa peliin. Kiitos. Jan. Kefko pääosasto. Olkaa hyvä. Samples. Herra Samples. Well, it's actually Paul itse asiassa olen Paul DeWin, herra Sample. <laughs> on kaikki nimet väärin. Uh, we of course. Olemme tietenkin äh, täysin koordinoituja budjetti pääosaston kanssa, joten olemme jakaneet äh, huomiomme ja, ja olemme aivan tietoisia siitä, mitä pääosastolla ajatellaan. Ehkä vielä yksi lisää huomio koskien tätä kommentteja, joka koskee tulosperusteista rahoitusta. Kehityspuolella tietenkin tullaan näissä kaavakkeissa ottamaan huomioon tilanteet, joissa tuloksiin ei päästä johtuen olosuhteista, jotka ovat edunsaajien kontrollin eh, ulkopuolella. Ja toinen ongelma koskee delegoituja säädöksiä. EUn erityisrahastojen osalta ja niin kuin kollega tässä jo sanoi, mekin niin ihmettelemme, miten tämä käytännössä toimii, jos tässä erotetaan toisestaan hätätilanteet ja hätätilanteiden jälkeiset tilanteet, koskee näitä erillisrahastoja. Yksi voidaan perustaa ilman delegoitesäännöstä, toinen tarvitsee sellaisen. Mitä sitten tapahtuu, mikäli nämä toimet, joita tehdään EUn hätä erityisrahaston kanssa ovat niin menestyksekkäitä, että tapahtuu edistystä ja siirrytään hätätilanteen jälkeiseen tilanteeseen, kuinka tässä me sitten toimitaan. Pitääkö sitten purkaa tämä olemassa oleva erillisrahasto ja perustaa toinen delegoidun säädöksen kanssa. Tässä on kyllä käytännön ongelmia koskien, koskien delegoituja säädöksiä. Kiitoksia. Thank you, I've got... Kiitos. En nyt tiedä, onko oikea nimi. Shell Pirot. Eko-pääosasta siellä joudut näin. Kiitoksia puheenjohtaja. Niin pääosastossa voimme olla aivan yhtä mieltä näistä huomioista, joita kollegat budjettiin ja ja kansainvälisen yhteistyön pääosastolta jo totesivat. Haluaisin vain vahvistaa asiaa, jonka, josta itsekin puhuitte ja kollegat myöskin, koska sitä, että kun kyseessä ovat näin monitahoiset ja vaikeat näyttämöt, kun ajatellaan tilannetta, jossa humanitaarista apua tarvitaan, niin toki meidän on tulosperusteista rahoitusta järkevällä tavalla toteutettava niin, että ei ranka, rangaistaisi hyvässä uskossa toimivia kumppaneita ja me muistetaan nämä humanitaariset tavoitteet, joista komission kanssa on sovittu. Kiitoksia puheenjohtaja. On the question trust. Kiitos. niin varmaan voitte nähdä, mihin parlamentti pyrkii. Että nyt on suuntaus siihen, että erityisrahastoja perustetaan koko ajan. En muista, että meitä olisi kuultu ennen, kun rahastoja on aiemmin perustettu. Enkä näe missään lakitekstissä sitä, että miten sanottaisiin, että miten kuuleminen tapahtuisi tai miten se taattaisiin parlamentille meitä on tiedotettu perustamisista. Kyllä se on huoli, että ei ole asianmukaista mekanismia, ei pelkästään valvontaa, vaan siitä, että oltaisiin mukana päätöksissä. Nyt otatte budjetista siis rahaa ja laittatte sen pieniin äh, säästöpossuihin, jotka ovat joustavampi. No siitä on kuitenkin huoli, koska ihan suoraan sanoen nyt on suuntaus, että aina kun on kansainvälinen suuri konferenssi tai suuri tapahtuma, niin perustetaan uusi erityisrahasto. Mihinkä se sitten päättyy tämä? Onko komissio ajatellut kussakin otsakkeessa erityisrahastojen osuutta kohdentamisessa. Mikä tämä näkemys on? Miten tämä erityisrahastojen perustaminen lopetetaan? Koska jos mennään kansainväliseen konferenssiin, halutaan siellä jotain sanoa, tästä parlamentti on huolestunut. Ei pelkästään tämä valiokunta, budjettivaliokunta varmaan on myöskin huolestunut erityisrahastoista ja delegoiduista. Tämä on tapa varmistaa, että rahasto perustetaan siis jotkut niistä ovat lyhytaikaisia. Pitääkö ne perustaa lyhytaikaisiksi? Sitten täytyy olla äh, budjettivallankäyttäjän osuus. Niin, ennen kuin te, aha, molemmat haluavat puheenvuoron. Maria, ja sitten te saatte takaisin puheenvuoron. Maria, olkaa hyvä. Ehkä voitte panna kuulokkeet päähän, niin voi puhua saksaa. Nein, ich möchte das nur noch... Niin halusin vielä painottaa, mitä Linda juuri sanoi. Siis huoli todellakin, jos näitä yritysrahastoja perustetaan toisensa perään, niin sitten yleisnäkemys katoaa äh, vähitellen, eikä ole enää mitään äh, hallintaa rahoihin. Ja kun rahaa pitäisi olla varsinaisen kehitysyhteistyöhön, jossa on köyhyyden eläintorjunnasta pitkäaikaisista hankkeista kyse, ja parlamentissa on tässä suurta huolta kyllä, ja nyt körnästi antaisi puheenvuoron edelleen kollegalleni, joka on itse asiassa kehitellyt, käsitellyt näitä asioita vahvemmin. Heidi Hautala, Heidi. Heidi Hautala, olkaa hyvä. Äh, Kiitos. Muistan, kun aloimme puhua siitä, että asetukseen kaivattaisiin jonkun verran joustoa, ja minä keskustelun varapuheenjohtaja Georgievan kanssa Istanbulissa, kun käytiin yhdessä maailman humanitaarisessa huippukokouksessa, niin voisin ehkä sanoa ääneen, mitä hän minulle sanoi. Hän sanoi, että pyydän, että varmistatte, että koko parlamentti tulee mukaan tähän työhön, jotka koskevat komission esityksiä varanhoitoasetuksesta, sillä muuten saadaan vain vähemmän joustoa siihen ja vähemmän järkeviä sääntöjä niille, jotka panevat täytäntöön ja hyötyvät näistä EU-rahastoista. Ja tämä on tämänhetkinen tilanne. Pitää tehdä töitä yhdessä, että tästä saadaan jotain järkevää aikaiseksi. Pitää varmistaa, että kontrollit eivät ole nyt liian byrokraattisia myöskään. Ja yksi huolestuttava asia, joka tulee budjettin valvontavaliokunnalta, on, että siellä halutaan nyt, että valvotaan valvontaakin. Ja siksi on nyt tällainen uusi cross-reliance-ehdotus täällä eduksessa, eli että komissio voi lähteä liikkeelle jo olemassa olevista tarkistuksista, ja tämä on otettu mukaan tänne varhanta-asetukseen, pitää varmistaa, että se pysyy täällä, eikä sitä poisteta siellä siksi, että budjettivaliokunta haluaa lisää valvontaa yksi kysymys EDF-rahoista, että se menisi erityisrahastoon. Miten sitä voidaan sitten käyttää? Onko totta, että sitä voidaan käyttää AKT-maiden ulkopuolella? Ehkä Bedefko tietää tästä. No, tällaista minulle kerrottiin, olin sen unohtanut. Mutta tällaisia, tämän tapaisia huolia on, että mistä rahaa tulee, mihin se menee. Ja joustavuus kyllä, mutta oikeista syistä. Muutama kysymys tuli budjettipääosastolla itse asiassa monia. Thank you for, for this discussion. I think it... Kiitoksia tästä keskustelusta. Tämä on hyvin tärkeää. On myös hyvin tärkeää katso kuinka komissio on käyttänyt erityisrahastoja tähän mennessä. On, näitä on perustettu vain neljä. Yksi on tämä Madad, ja Peko ja Libia ja neljäs on Kolumbia varten sitä ollaan perustamassa – me emme ole mielestäni mitenkään ylenkäyttäneet näitä välineitä, vaan niitä on käytetty silloin, kun se on todella tarpeellista ja kun on odotettu Euroopan unionilta toimintaa. On totta, että, että näitä on kyllä perustettu, mutta ei nyt liiallisesti. Sitten toinen asia on, kunnioitamme erityisrahastoissa täysin budjettivallan käyttäjien oikeuksia, erityisesti maantieteellistä varojen jakamista. Ja kuinka tämä voidaan tarkistaa? No se voidaan tarkistaa, koska saatte raportteja. Ensinnäkin on ensin raportointi, sitten vastuuvapaus. Voitte esittää mitä tahansa kysymyksiä komissiolle vastuuvapausmenettelyssä, joten teillä on täysi kuva. Tähän komissio on täysin tilinpitovelvollinen erityisrahasto kattojen osalta. Tässä on eri tasojen valvonta, mukaan lukien Olaf on mukana näiden erityisrahastojen osalta. Sitten kysymys, missä tekstissä sanotaan, että teille kerrottaisiin asioista. Artikla 227 alkuun on lisätä, että komissio voi perustaa erityisrahastoja ilmoitettua siitä parlamentille ja neuvostolle. Yes. Um, Tässä on kyse tiedottamisesta, siis minä voin tiedottaa teille, että menen huomenna jonnekin, mutta en kysy lupaa ja kysy, onko se hyvä idea. Onhan siinä ero, siis kuuleminen ja tiedottaminen. We can certainly uh, move a step further. No tietenkin voidaan mennä vielä eteenpäin. Tehän olette varmasti nähneet komission kirjeen tarkoituksena on saada teidät mukaan. Meillä on tässä todella selkeä lausunto ja haluamme säännönmukaisesti ilmoittaa teille asioista ja ja konsultoida. Kyllä tämän tärkeässä asemassa. Toiseksi mitään porsaanreikiä tilivelvollisuudessa ei ole tällä hetkellä. Tämä on hyvin tärkeää. Kun siirrämme varoja välineestä erityisrahastoihin, niin kaikki parlamentin oikeudet säilyvät ja sen jälkeen on vielä jälkikäteisiä raportointia ja e, täytäntöönpanoa voidaan myös valvoa. Se, mitä ehdotamme, merkitsee se budjetti vallankäytön käyttäjän oikeuksien vahvistamista ja on todella tärkeää, että mitä erityisrahastossa tapahtuu. ehkä olisi hyvä, että teillä olisi myönteisempi kanta näihin, kun on merkittäviä kriisejä Libyassa, esimerkiksi Libya ja Madad ja muut. Me emme voi olla näiden kriisin ulkopuolelta ja erityisrahastot ovat hyvä väline. Sitten kollegoiden kommentteihin vielä on todella tärkeää, että emme saa täällä valvontavalvonnan päälle. Täällä arviointi on poistettu budjettivaliokunnassa. Meidän on todella saatava aikaan tehokkaas järjestelmä, jolla voidaan leikata hallinnollista taakkaa. Kiitoksia. Ai niin, sitten vielä EDFstä voin vahvistaa sen, että, että me osoittamme, kuinka suhteellisesti olemme käyttäneet ja tasapainoisesti eri maantieteellisillä alueilla, joten en, en tiedä mistään ongelmista tällä puolella. Discussion will be ongoing the budget Varmaan keskustelut jatkuvat, kun budjettivaliokunnassa tulee samat keskustelut. Siis voi olla hätätilanteita Keski-Afrikan rahasta, Kolumbia, mutta on Uusi-Afrikka-rahasto, joka on enemmän toimintapolitiikan toteuttamiseen kuin katastrofitilanteeseen siinä mielessä. Eli on, ajaudutaan sitä kohti, että on yhä enemmän rahastoja eri syitä varten, mutta tässä keskustelu jatkuu laajalti parlamentissa ja meidät on nyt, meitä on nyt pyydetty lähettämään hallintoneuvostoihin tarkkailija. Tästä täytyy muiden valikuntienkin kanssa puhua. Niin, kiitos komissiolle, kiitos kollegat. Tähän päättyy tämä. 28. maaliskuuta keskipäivällä on määräaika tarkistusten jättämiselle. Kiitos. Niin halusin vielä sanoa, että kun on erityistäysistuntoseremonia Roman sopimusten vuosipäivä, niin kello kak, äh, anteeksi, kohta 12 kansalaisyhteiskunnan liikkumaalan kaventumisesta on siirretty, eli seuraavaksi 13 joka on tiettyjen yritysten ja sivuliikkeiden tuloverotietojen ilmoittaminen. Taitaa ollakin vieras puhujia tästä asiasta meillä. Mennään tähän muutaman minuutin päästä. So can we invite our guests, two guest speakers? Kaksi vieraspuhujaa. Täällä olisi tilaa teille. Okay, so... Selvä. Meillä on keskustelutilaisuus ekovaliokunnan kanssa, äh, rahasiirivaliokunnan ja oikeudellisten asioiden valiokunnan kanssa aiheesta tiettyjen yritysten sivuliikkeiden tuloveritaitojen ilmoittaminen. Miksi se on tärkeää? Sen vuoksi, että se on osa toista veronkiertoa vastaista pakettia. Se on osa komission tekemää työtä, jotta voidaan toteuttaa se, mitä kutsutaan BEPS-aloitteeksi, siis veropohjan rapautuminen ja voiton siirrot. Eli pyritään välttämään veronkiertoa ja veron vilppiä niin, että suljetaan porsaanreikiä, jonka myötä yhtiöt voivat välttää verojen maksamista. Näistä keskustellaan julkisuudessa kovasti nykyinen ehdotus komissiolta vaatii sitä, että monikansalliset yritykset julkistavat maksamansa tuloverot. Siinä tiukennetaan raportointisääntöjä ja ehdotetaan, että yhtiöt, joilla on yli 750 miljoonaa euroa liikevaihtoa, oli sitten pääkonttori eu tai muualla, niin niiden täytyy olla avoimemmin julkaista tuloverotiedot, mutta ei ole velvoitteita PK-yrityksille tältä osin. Olemme seuranneet asiaa hyvin tiiviisti. SDG-asian ympärillä. 2015 oli mietintö. Kehitysmaiden veron vilpistä ja veronkierrosta Eri Schlein oli silloin esittelijä. Niin, halusin vain sanoa, että minulla on täällä luku, että yhtiövero vaje siis kannettujen verojen ja odotettujen verojen välillä on noin 20 prosenttia. 104 miljardia vuodessa, siis kantamattomia veroja. Ennen kuin kuullaan Eli Schleinia, meillä on kaksi asiantuntijapuhujaa Oxfamista ja Eurodacista. Kuullaan heidän puheenvuoronsa ensin. Oro Chardonnay puhuu ensin, hän on Oxfamista. Teillä on noin kahdeksan minuuttia puheenvuoron, olkaa hyvä. And thank you for inviting... Kiitoksia kiitän kutsusta Oxfamin puolesta. Olemme tätä aihetta läheltä seuranneet jo vuosia. Olemme järjestö, joka on, toimii monissa maissa elintilanteen parantamiseksi ja olemme jo vuosia pitäneet tätä aihetta yllä. On tärkeää saada aikaan avoimuutta, että saadaan aikaan rehellinen ja oikeudenmukainen verojärjestelmä. Viime helmikuussa Oxfam julkisti asiaa koskevan ra- raportin 3,6 Uh, threatened to undermine the progress made in tackling poverty during the last viimeisen neljännes vuosisadan aikana köyhyyden on pyritty vähentämään kehitysmaissa menetetään miljardeja euroja vuosittain johtuen yritysten veronkierrosta. Kehitysmaissa paljon enemmän menetetään näitä veroja kehittyneissä maissa 16 versus 8 prosenttia. Euroopan unionin kansalaisten tapaan kansa, kehittyvissäkin maissa tarvitaan tietoa yritysten tiedosta. tässä saataisiin maankohtaista raportoinnista, mutta kuten tiedätte, rikkaat maat päättivät pitää nämä tiedot salattuina kehitysmaissaan. Ja kun päätettiin OECDn menettelyssä näitä maakohtaisia raportteja antaa, niin nämä luottamukselliset tiedot säilytettiin No, meidän mielestämme veroviranomaiset tekevät hyvää työ, työtä, mutta niiden pitäisi kuitenkin täytäntöpanna sääntöjä eivät, eikä muuttaa niitä ja siihen, tähän tarvitaan tietoa. Maakohtainen raportointi, sen tarkoituksena on ta- tarkistaa yritysten voittojen kantaminen countries may have a lot of... Kehitysmaissa voi olla paljonkin monikäisellisiä yrityksiä toimimassa, mutta mutta hyvin vähän saadaan tietoja näiden yritysten toiminnasta, niin näille, yrityksen, näille maille on hyvin vaikea nähdä, maksavatko yritykset asianmukaiset verot. Investoijien on vaikea tietää, mihin pitäisi investoida, koska heillä ei ole maakohtaisia tietoja käytettävissä myöskään. Kuinka sitten tätä dataa voidaan käyttää? Mehän emme ole mikään veroviranomainen, No Euroopan unionin ansiosta tiedämme, kuinka tietoja voidaan käyttää. Me saamme tietoja pankkisektorilta. Viime vuonna Oxfam yhdessä muiden ranskalaisten kansalaisjärjestöjen kanssa äh, on analysoinut pankkien tilannetta eri puolilla maailmaa. Ja täällä on selkeä ero, kun katsotaan toimintaa eri alueilla ja työntekijöiden määrää ja voittoja, joista ilmoitetaan ja ja, ja vero, veroja, joita maksetaan. Tässä on hyvin kuvaava esimerkki. Nämä luvut koskevat ranskalaisia pankkeja. Kuten näette, ranskalaiset pankit tienaavat Ranskassa 43 000 euroa työntekijä kohti Ranskassa pankissa. Ranskassa tuo korkein pylväs koskee Irlantia. Täällä on monia syitä, jotka johtavat tähän tilanteeseen. Mutta aika vaikea on näin suuria eroja ihan faktojen perusteella selittää. Oxfam aikoo pian julkaista uuden raportin ja siinä analysoidaan 20 suurinta pankkia Euroopassa. Voin kertoa, että nämä erot ovat hyvin näkyviä ja mielelläni toimitan raportin koko tälle komitealle. Sitten voitte nähdä kuinka teidän pankkinne teidän maissanne toimivat ja näin saatte käsityksen, mitä datalla voidaan tehdä. Sitten Euroopan komission ehdotukseen, kun OECD-sääntöjen mukaan tiedot on salattuja, niin me tietenkin toivomme, että Euroopan unioni olisi edistyksellisempiä, kunnianhimoisempia ja johtaisi esimerkin kautta, joten odotuksemme ovat toki korkealla. Valitettavasti komission ehdot valtuutusta sovellettaisiin ainoastaan monikansallisiin yrityksiin EUn sisällä, joten tämä, ei ole jul- tämä on ainoastaan EUn kattava maakohtainen raportointi. No se voi jo kuulostaa sinänsä hyvältä, mutta us- uskomme, että tämä ei ole tehokasta kehitysmaiden eikä EUn kannalta. Kehitysmaat tietenkin jäävät tässä vielä pimeään. Mutta toinen asia koskee sitä, että on mitä, jos meillä on yhdistettyjä tietoja, ei voida nähdä, mitä EU-sta menee ulos ja mitä sinne tulee sisään. Saattaa olla, että meillä on kiinnostavia lukuja Ranskan ja Luxemburgin tai Espanjan ja Irlannin välillä, mutta ei välttämättä sieltä ei ymmärtä, mitä tapahtuu. Uusia järjestelmäkin ehkä kehitetään niin, että vältetään voittien siirto EUn sisällä – EUlla on siis tässä vahva oma intressi mukana. Euroopan komission ehdotuksessa Tämä pyritään listaamaan myös veroparatiisit. Tehän muistatte, että tämä ehdotus tehtiin huhtikuussa 2016 viikkoa Panama-papereiden jälkeen. Ehdotuksessa ei mainittu tuolloin veroparatiiseja, mutta skandaalin jälkeen piti tietenkin löytää ratkaisu. Ja näin otettiin mukaan tällaisia rajoitettuja alueita. Meillä ei kuitenkaan vielä ole mitään mustaa liistaa, ehkä se on tyhjä. Viime kuussa ECOFIN kokouksessa Maltan puheenjohtaja valtio sanoi julkisesti lehdistötilaisuudessa, että tavoitteena on saada tyhjä mustalista, tämä vaihtoehtoinen mustan listan mm, teoria ei ehkä ollenkaan toimi. Uskon, että meille ainoa mahdollisuus saada aikaan maakohtaista raportointia koskee sitä, että saadaan eriteltyjä tietoja jokaista maata kohti, jossa suuret yritykset toimivat. EU sai aikaan kunnianhimoista sääntelyä en ulkopuolella esimerkiksi kilpailulainsäädännön osalta ja ympäristöpolitiikan osalta. Miksi sama ei onnistuisi yritysten verotuksen ja tilinpidon suhteen? toivomme parlamentilta tekstiä, joka on johdonmukainen ja sen kehityspolitiikan kanssa ja jonka kautta saada tuloksia EUn kansalaisten ja kehitysmaiden kannalta molempiin suuntiin. Kiitos. Sitten meillä on Jasper de Meijer, joka on Eurodadin edustaja. Uh, thank you very much. Kiitos oikein paljon ja kiitos siitä, että ystävällisesti kutsuitte puhumaan tästä valtio raportoinnista valiokunnalle. Olen Justin Meyer ja olen Euroopan luotto- ja kehitysverkostossa työn tekijänä ja Eurodad-järjestö ja muutkin järjestöt maailmanlaajuisesti ja Euroopan parlamentti ovat jo pitkään kampanjoineet. Ja siksi oli hyvä kuulla huhtikuussa 2016, että komissio teki ehdotuksen, jolla voitaisiin saada aikaiseksi julkista maakohtaista raportointia sen jälkeen, kun tämä oli jo pankkisektorin osalta toteutettu muutama vuosi sitten. Mutta sitten nopeasti petyimme, kun saimme kuulla, että komission ehdotus kattaisi ainoastaan EU-valtiot ja valikoidun listan veroparatiisia, jotka ovat mustalla listalla. Näitä ei ole kuitenkaan vielä määritelty ja Oxfam jo kertoi näistä syistä, miksi tämä on direktiivin tekstissä suuri aukko, mutta minä haluaisin keskittyä nyt muihin puuttuviin elementteihin Euroopan komission ehdotuksessa. Ensinnäkin jos ajatellaan raportointikynnystä. Kuten tiedätte, komission direktiivin mukaan 750 miljoonan liikevaihdon alapuolella olevat eivät joudu näitä raportteja tekemään, kun on tällainen raportointikynnys. Tämä tarkoittaa sitä, että 89 prosenttia monikansallisista yrityksistä maailmanlaajuisesti ei joudu raportoimaan. EU:ssa tämä tarkoittaa sitä, että merkittävä osa monikansallisista yrityksistä jättäytyvät pois että jäävät pois maakohtaista raportoinnista, mutta tämän erityisen ongelmallista kehitysmaiden osalta. Siellä on yleensä pienempiä monikansallisia yrityksiä, jotka toimivat alle 750 miljoonan euron ja kehitysmaissa usein suurempi e, osa verotuloista tulee yritysverotuksesta. Näin pienetkin monikansalliset yritykset voivat kovasti vaikuttaa kehittyvien maiden budjettiin. Esimerkiksi Sierra Leonessa 2014 kaivosyritykset Sierra Retail ja London Mining kattoivat noin 3 prosenttia, yksi ja toinen 10 prosenttia Sierra Leonen kansantalouden tuloista. Ja nämä kaksi yritystä toimivat alle 750 miljoonan kynnyksen, eli siksi niin että eivät koskisi maakohtaiset raportointivelvollisuudet ja näin Sierra Leonesta ei saataisi tietoa. Ja me olemme sitä mieltä, ja tätä olemme ajaneet, että pitäisi ottaa käyttöön sellainen kynnys, joka pohjautuu EUn tilin direktiivin suuren yrityksen määritelmän, eli 40 miljoonaa euroa liikevaihdoltaan. Ja tämä on myös se kynnys, jonka Euroopan parlamentti hyväksyi, kun päätettiin hyväksyä maakohtainen raportointi osakkeen omistajien oikeuksien direktiivin, joka hyväksyttiin vuonna 2015. Ja toinen komission ehdotuksesta puuttuva seikka on se, että se myöntää tai se jättää pois tietyn määrän raportointivelvollisuuksia. Eli komission mukaan monikansaiset yritykset eivät joudu kertomaan ostoista ja myynnistä eri maissa tai e, yrityksen varoista eri maissa ja sen e, tytäryrityksistä eri maissa ja muutkin raportointikohdat on jätetty pois, jotka alun perin kuitenkin löytyvät parlamentin tekstistä, joka koski osakkeenomistajien oikeuksien direktiiviä. Jos ajatellaan siis näitä mm, toimia varoja, jos niistä ei raportoida, niin on yleisön hyvin vaikea arvioida sitä, minkälaisia toimia on. Näin yleisö saa vain hyvin rajoitettu, rajoitetusti tietoa. Meistä pitäisi julkistaa enemmän raportointielementtejä, jotta voitaisiin tietää, miten ja missä monikansalliset yritykset toimivat ja näin voimme paremmin arvioida sitä, kuinka paljon veroja olisi maksettava kuhunkin maahan. Tämä on myös sen periaatteen mukaista, että monikansallisten yritysten pitäisi maksaa verot sinne, missä eh, toimitaan ja missä saadaan julkista palveluista hyötyä. Ja toinen seikka on se, että komission ehdotuksessa sanotaan, että riittää kun yhtiö julkaisee omalla nettisivulla nämä tiedot. Eli jos joku haluaa tiedot itselleen, niin on käytävä kunkin yhtiön internetsivustolla jotta tiedot voi löytää. Ja kuten voitte kuvitella, tämä on aika hankalaa ja se vaikeuttaa kansalaisyhteiskunnan ja yleisön mahdollisuuksia analysoida näitä tietoja. Komissio ei myöskään eh, määritteli mitään erityistä muotoa, missä nämä tiedot pitäisi julkaista, ja näin niiden vertailukelpoisuus ei ole taattua. Tämä siis yleisö- ja kansalaisyhteiskunnan kannalta järkevämpää olisi vaatia, että tiedot eh, julkaistaisiin eh, tietyssä muodossa ja ne laitettaisiin julkisen rekisteriin ja näin yleisö- ja kansalaisyhteiskunta voisi analysoida näitä tietoja. Ja lopuksi sanoisin vielä, että todellinen ja täydellinen kattava maakohtainen raportointi, joka kattaa kaikki maat, jossa on alempi raportointikynnys ja jossa on enemmän raportointielementtejä ja joka on julkaistu sellaisessa rekisterissä, joka on julkinen ja helposti eh, tutkittavissa ja jossa on yhteinen eh, ilmoitustapa taustalla. Tämä mm, varmistaisi sen, että lainsäädäntö todellakin voisi ehkäistä eh, yritysten verenkierron. Jos komission ehdotusta ei muuteta tällä tavalla, on selkeä riski, että että Euroopan unioni, erityisesti jäsen, eh, anteeksi, kehitysmaat jäävät vielä pimentoon. Kiitos, että saimme tulla tänne kertomaan kansainvälisyhteiskunnan näkökulmista ja olen valmis vastaamaan kysymyksiin. Kiitos paljon hahmottelitte omat näkökulmanne. Voisitteko sulkea mikrofoni? Niin, nyt annan puheenvuoron. Meillä on Eli Schleinin mietintö asiakirjoissamme. Eli, saat puheenvuoron. Voit vastata. Thanks. Kiitos kovasti Linda, kiitos molemmille Oxfamille ja Eurodadille esityksistä ja tekevät hyvin hyödyllistä työtä. Panama-papereiden skandaali osoitti selkeästi, miten veronkierto ja verovilppi ovat globaaleja ongelmia, joihin tarvitaan globaaleja ratkaisuja. Niihin täytyy pyrkiä vastaamaan globaalilla tasolla. Jos on eriytyneitä yrityksiä, niin ne on tuomittu epäonnistumaan. Usean otteeseen valiokunnassa on keskusteltu sen merkityksestä, että asioihin puututaan kehitysyhteistyön näkökulmasta ja otetaan huomioon se, että kehitysmaat maksavat suurimman hinnan. Niihin vaikuttaa erityisesti yhtiöverovilppi jos on vähän verotuloja, niin hallitus sitten joutuu kamppailemaan ihan peruspalveluiden kanssa kehitysmaiden täytyy kestävän kehityksen tavoitteet maksaakseen nostaa veronkannon tasoa. Miten se voidaan tehdä? No ennen kaikkea varmistetaan oikeudenmukainen verotus. Jotkut toimet, joista on sovittu kansainvälisellä tasolla, joita komissio nyt ehdottaa, ovat tärkeitä askeleita eteenpäin, mutta eivät ne hyödytä silti kehittyvän maailman maita. Erityisesti nämä ehdotukset, kuten aivan oikein alustuksissa tuli esille, ei pysty katsomaan sitä, mitä tarvitaan, jotta tämä hämäryyden verho voidaan poistaa, jonka suojissa sitten monikansalliset voivat välttää veroja köyhimmissä maissa. Siinä suljetaan pois suuri osa monikansallisista ja erityisesti velvoite raportoida maakohtaisesti vain EUn sisällä kun kaikista kolmansista maista erittelemättömien tietojen julkaiseminen ei palvele tarkoitusta eikä se hyödytä kehittyviä kehitysmaita, koska ne eivät pystyisi saamaan mitään maakohtaisia tietoja. Vain täysi CPCR voisi, olisi hyödyksi Euroopan ulkopuolella ja tietysti myös Euroopassa ja estäisi sen, että monikansalliset hyödyttävät verosalaisuutta, joka sille tarjotaan muissa osissa maailmaa. Nyt 2015 jo äänestetty mietinnöstä ja nykyisessä ehdotuksessa täytyisi julk... Äh, siis verokiertoja ei pystytä torjumaan, mutta se olisi myös ristiriidassa EUn sitoumuksen kanssa kehitysyhteistyöpolitiikan johdonmukaisuuden kanssa. Politiikka ei koske pelkästään EUta, on valtava määrä rahaa, joka menee hukkaan kehitysmaissa joka vuosi verokierron vuoksi. Se haittaa kehitysyhteistyöpolitiikkaa myös meidän osaltamme. Siis annetaan toisella kädellä ja toisella otetaan pois. Mietintö on tämän suuntainen, yritetään oikaista vakavia porsaanreikiä komission ehdotuksessa. Parlamentin pitäisi vaatia sitä, että eriteltyjä tietoja julkaistaan kaikista kolmansista maista, joissa monikansalliset toimivat, ja alempi kynnys. Sen vuoksi ehdotan, että otettaisiin harkintaan suuret yritykset ja 40 miljoonan kynnys, joka on parempi raportoinnin kattamille yrityksille. Jos meillä on vahva sitoumus veronkierron torjumiseen, niin vain silloin pystytään torjumaan köyhyyttä ja epätasa-arvoa Euroopassa ja Siis On otettu mukaan osatekijöitä, jotta voidaan varmistaa, että monia enemmän tietoja ja osatekijöitä julkistetaan yhteisellä mallilla, formaatilla ja niin, että tiedot ovat helposti saatavissa. Odotan yhteistyötä kollegoiden kanssa muiden ryhmien kanssa, jotta voidaan saavuttaa mahdollisimman kunnianhimoinen tavoite. Kiitoksia. Thank you very much. Kiitos. Sitten varjoesittelijät. Aloitetaan Paul Rybikistä. Ole hyvä. Mikä? Niin. Ensin kiitos alustajille Oxfamista ennen kaikkea, koska tietysti avoimuus, erityisesti veronmaksussa, on tärkeä perusta, joka täytyy ottaa huomioon. Täytyy huolehtia siitä, että veronmaksajat saavat hyvän yleisnäkemyksen, mitä rahoillaan tapahtuu. Ja juuri kehitysyhteistyöpolitiikassa, kehityspolitiikassa se on erityisen tärkeää. Tällä alalla täytyy lisätä avoimuutta. Se on myös tietysti komission ongelma, että toimivalta on itse asiassa oikeastaan EUn 28 tällä hetkellä. Ja Tietysti alueiden osalta, jotka ovat EUn ulkopuolelta, niin toimivalta on toimivallassaan kysymys, että miten asia voidaan hoitaa siltä osin, että saadaan enemmän avoimuutta. Mutta uskon, että kun EU antaa rahaa käyttöön, onko se kehitysavusta tai avustuksista, niin silloin täytyy julkisten toimijoiden avoimuuteen vaikuttaa. Miten kansalaisjärjestöt käyttävät rahaa, miten julkiset tahot käyttävät rahaa ja ennen kaikkea maakohtainen raportointi, että raha jää niihin maihin, joissa äh, lisäarvoa pystytään tuottamaan. Tämä pitäisi olla äh, tärkeä periaate tässä kun näkee, että missä voitot oikeasti realisoidaan niin, että meillä on suuria kansainvälisiä yhtiöitä ja se johtaa tiettyyn protektionismiin, koska nämä yhtiöt ovat suojassa veroviranomaisen otteelta, kun taas PK-yritykset tai itsenäiset ammattiharjoittajat äh, jul, niiden pitäisi sitten julkaista kaikki hyvin avoimesti ja maksaa. Eli suurten yhtiöiden osalla avoimuus voisi johtaa siihen, että perheyritykset ja pk-yritykset olisivat helpommassa tilanteessa ja kehitysyhteistyössä se on erityisen tärkeä osatekijä. Me haluamme toimia sen puolesta, että juuri perheyritykset kehitysmaissa saavat yhteyksiä perheyritysten kanssa meillä Euroopassa. Ja tässä vastaava verohuojennus PK-yrityksille, itsenäisille ammattiharjoittajille voisi luoda enemmän houkuttavuutta siihen, että yrittäjyyden alalle lähdettäisiin enemmän. Ja suurin osalta on selkeä, nehän ovat tulleet suuriksi osin sen vuoksi, kun ne ovat yksipuolisia etuja hyödyntäneet. Ja me tiedämme, että 80 prosenttia veroista Euroopassa tulee PK-yrityksiltä. tai niiden työntekijöiden ja 4 prosenttia on vain näiden suurten kansainvälisten osuus. Ja tässä on selkeästi kyse siitä, että saadaan tasaveroisuutta pienten ja yritysten yritysten välillä aikaan. Ja uskon, että tässä on tärkeä tehtävä, johon meidän pitää paneutua vielä voimaperäisemmin. Ja sen vuoksi tämä maakohtainen raportointi on tukemisen arvoinen asia. Thank you very much. Kiitos. Sitten Charles merci, madame Kiitoksia puheenjohtaja. Suoralta kädeltä en ymmärrä, miksi pitäisi mitään kynnyksiä soveltaa. Ei yritys välttämättä toimi hyvin, jos se on pieni, eikä se välttämättä ole rikollinen, vaikka se ylittää 750 miljoonan liikevaihdon, joten tällainen determinismi liikkeenvaihdon perusteella ei mielestäni ole pätevää. Tietenkin kaikkea voittoa on verotettavaa, on toimittava niin, että kaikki ovat samalla viivalla ja tästä pääsenkin toiseen huomiooni. Jos kynnyksiä sovelletaan, niin aina jää jotakin pakotteita, joiden kautta voidaan välttää avoimuuden käyttö. Voitot kierrätetään pienempien yritysten kautta niin, että ollaan kynnyksen alapuolella. Sitten tämä on hieman paternalistinen lähestymistapa, tällainen holhoava tapa. Me pakotamme tämän toiminnan hyvä, mutta tämähän kiinnostaa myös näiden asianomaisten maiden parlamenttien ja viranomaisia, koska niiltä jää resurssit saamatta. Sitä surmalla syyllä. Nämä talouskumppanuussopimukset, niissä niidenkin kautta vero tulee jää saamatta. Ja näin on kehitysmailta ja resursseja saamatta ja se pitää korvata toisilla resursseilla, enkä näin muita resursseja kuin ne resurssit, joita saattaisin talouden toimijoiden voitoista. Eli meidän on toimittava avoimesti, se on hyvä asia, ja toisekseen on toimittava niin, että kumppanimaiden hallinto on sellainen, että mitään porsaanreikiä ei jää hallinnointia parantamalla. Hallinnoinnin parantaminen on aivan välttämätöntä maissa, jotka saavat budjettitukea, niin siitä olisi myös se hyvä puoli, että saisimme täällä ja tielintarkastustuomioistuin saisi tietoja politiikan hyvistä vaikutuksista. Sitten minulla on vielä kysymys näille kansalaisyhteiskunnan edustajalle. Mikä tämä Dodd-Frank-lainsäädäntö esimerkiksi, voidaanko sen kautta helpottaa ongelmia, joita koituu avoimuuden puutteista? Onko niin, että maat, joissa universaalisen on tällainen universaalinen verotus, kuten Yhdysvalloissa, voidaanko siellä paremmin hallinnoida näitä ongelmia ja voidaanko siellä paremmin ennaltaehkäistä tämä verottamattomuus. Kreikka olisi esimerkki. Siitähän aina sanotaan, että siellä pitäisi verottaa myös ulkopuolella asuvia rikkaita kreikkalaisia, jos olette Yhdysvaltojen kansalainen ja asutte Namibiassa tai Etelä-Afrikassa tai Belgiassa tai Saksassa, niin teitä verotetaan. Te olette verovelvollisia Yhdysvalloissa. Voitte antaa kommenttina tähän asiaan, mutta uskon, että jossakin tapauksessa tämäkin olisi ratkaisu. Tarvitaan avoimuutta tietenkin. Olemme nähneet ähm, esimerkkejä vapaaehtoisesta avoimuudesta, esimerkiksi tämä Global Compact-sopimus YK on johdolla. Siinähän on oikein hyvä pyrkimys. On yrityksiä, joilla ei ole mitään salattavaa ja ne ovat tulleet mukaan tähän harjoitukseen – mutta olisi tärkeää, että muutkin tulevat mukaan, niin että poliittisen toiminnan kautta tämä onnistuisi. No tässä kaksi kommenttia, yksi kysymys. Thank you very much. Kiitos. Sitten Lola Sanchez, Lola, ole hyvä. Muchas gracias. Kiitos. samoin kuin Starbucksin ja Fiatin tapaus Luxemburgissa ja, ja Belgiassa, niin ei ollut yhtään yllättävää, että komission jäsen sanoi, että Applein ja Irlannin välinen sopimus oli laiton valtion apu, eli tämä rikkoi kansainvälistä äh, säädäntöä. Nyt on asetettava etusijalle veronkierron estäminen, mutta ongelma on se, että vaikka kilpailusääntöjä pantaisiin hyvin tiukasti täytäntöön, niin tämä ei onnistu. Komissio ei pysty kaikkia yrityksiä tutkimaan, jolla on toimipaikkaa Euroopan unionissa vielä vähemmän niitä, jotka täällä toimivat muuten. Apple-skandaali vain teki selväksi, että tarvitaan sellaista lainsäädäntöä, joka varmistaa avoimuuden verotus, verotuksen osalta ja pitää lopettaa yrityksen salailu. Tämä ei ei ole Applein tapauksessa vain muutama mätä omena, vaan on käynyt ilmi, että kun Eli nyt ei riitä se, että vain yritykset saatetaan vastuuseen tästä kierrosta, vaan pitää todellakin julkisesti tutkia sitä, miten monikansalliset yritykset eh, verotuksensa hoitavat. Ja valtiolla on yhä suurempia ongelmia ja vapautuksen myötä myös, eikä ole oikein, että keskiluokat ja työntekijät joutuvat tästä vastuun kantamaan, jos yritykset eivät kanna omaa vastuutaan kaikista siitä, mikä niitä hyödyntää. Ja haluaisin tästä antaa esimerkin. Euroopan unionissa komission mukaan yhtiöverotulot ovat laskeneet 28 prosenttia 2006 ja 2014 välillä, 3,2 prosenttia BKTstä 2,5 ja muut tulot ovat kuitenkin kasvaneet, eli ALV ja e, sosiaalimaksut ovat lisääntyneet. Ja haluaisin myös mainita tämän kynnyksen, jota komissio on ehdottanut, jonka yli menevät yritykset joutuisivat julkaisemaan direktiivin vaatimat tiedot. On todella tärkeää, että kynnys e, olisi paljon alle nämä e, tämän 75 750 miljoonaa, mitä komissio ehdottaa OECD mukaan. Tämä sulkisi pois 95 prosenttia monikansista yrityksistä. Tämä kynnys voi olla todella ongelmallinen ja tämä asia on siksi meidän hoidetamme, koska on aika yleistä, että on pienempiä monikansaisia yrityksiä ja ne ovat tärkeimpiä sijoittajia kehitysmaihin. Tästä on hyvä esimerkki, jos ajatellaan 750 miljoonaa euroa, niin tämä on Liberian ja Burundin eh, yhteen laskettu kansantulo. Emme me ole kehittäneet tätä eh, suuren yrityksen rajaa. Se löytyy kohdasta 32 direktiivistä. Tämä on nyt vain symbolinen eh, päätös, jos näin tehdään. Emmekä halua, että tässä vain pintapuolisesti asiat näyttävät kauniilta. Me olemme saaneet vastaamme tämän työn yhteydessä paljon lobbaamista ja yritysten painostuksia ja myös eri jäsenvaltiot ovat olleet tässä mukana. Haluaisin kiittää aktivisteja, kuten Rossa Roneta, jotka ovat monta kuukautta pyrkineet tekemään selväksi sen, että ensinnäkin läpinäkyvyys ei vaikeuta yritysten kilpailukykyä. Tästä aiheutuu vain vähän eh, byrokratiaa ja että voidaan taata nämä tiedot niiden julkaiseminen, eikä tämä ole DAC 4 tai BEPSin eh, kanssa päällekkäistä lainsäädäntöä. Paljon muutakin on sanottu, paljon muita valheita on pyritty avoimuuden vastustajien toimesta sanomaan maakohtainen raportointi tekee mahdolliseksi sen, että voidaan nähdä yritysten verotuskäytäntöjä ja näin voimme tehdä oman työmme. Ainoastaan jos parlamenttimme saavat tietoa siitä, miten monikansalliset yritykset eh, välttävät verotusta siellä, missä eh, tuotto syntyy, eh, pystytään toimimaan. Ja sitten loppukommenttina vielä sanoisin, että kaikki tietävät, että kansalaiset ovat todella eh, kyllästyntä siihen, että pieni eliitti voi valtavan hyvin, kun muilta eh, säästetään rahaa ja kaikki köyhtyvät. Jos ollaan huolestuneita populismin noususta ja eurofobiasta, niin tämä on kyllä tilaisuus, joka pitää käyttää hyväksi. Kiitos. Yeah, thank you, Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin ilmaista tyytyväisyytemme eli Schleinin työhön tässä mietintön luonnoksessa. Haluaisin kolmeen tärkeään asiaan mennä. Hän vaatii e- eriytettyjä tietoja, jotka koskevat kaikkia kolmansia maita, joissa monikansalliset yritykset toimivat. Ja toiseksi hän vaatii alempaa kynnystä koskien näitä ky, ky, ky, yrityksiä, jotka tähän otettaisiin mukaan 40 miljoonaa. Ja sitten hän haluaa tietoja varoista ja myynnistä ja julkisia rekisterejä vaaditaan myös. Me tuemme tätä linjaa ja tarpeen mukaan ja kun on hyödyllistä, niin pyrimme vielä parantamaan tätä laatua, mutta eipä tähän enää paljon lisättävää jää, joten todella uskon, että olemme tehneet tähän mennessä erittäin hyvää työtä. Haluaisin muistuttaa siitä, että aloitimme tuolla osakkeiden omistajan direktiivillä sen parlamentti loppujen lopulta hyväksyi viime viikolla. Siinähän oli mukana tällainen aika viaton tarkistus, joka koski maakohtaista raportointia ja hyvin tiukalla enemmistö juri, enemmistöllä jurissa ja täysistunnossa meni läpi, mutta tulos, tulos oli se, että komissio teki horisontaalisen ehdotuksen asiasta, joten uskon, että olemme tehneet erittäin hyvää työtä tähän mennessä parlamentissa. Thank you very much. Kiitos. En ole nähnyt nyt muita puheenvuoropyyntöjä kollegoilta. Jos näin ei ole, niin Ehkä sanon muutaman sanan ennen kuin puheenvuoron komissiolle. Nyt on täällä kuultu aika eh, paljon yhteisymmärrystä komission ehdotuksiin tavoitetason tiukkuuden puutteesta. 2008 oli romahdus, kaikkien olisi pitänyt siitä oppia. 30kin luvulla opittiin rahoituslaitosten toiminnasta, että niitä täytyy valvoa. Muuten tavalliset ihmiset päätyvät maksamaan tai päädytään lamaan ja nyt vuosien päästä, montako vuotta, yhdeksän vuotta romahduksesta. Aika kuluu. Ja miten nyt sitten OECD-suositusten kanssa Yhdysvalloissakaan edetään? On siis oltu aika pessimistisiä siitä, että mikä nyt on käsittelyssä, niin ei, saa paljon, paljon, ei saisi paljon riittävästi aikaan verotilanteen parantamisessa. FISMA-pääosasto Jean-Philippe Rabin ja sitten DEFCO-pääosasto Maria Montero Luke paikalla. Oliko muita, onko, oliko tällä kertaa oikeat nimet? Herra Rabin tuolta veroasioiden pääosastolta. maybe, maybe... I can't see it. Puheenjohtaja puhuu ilman mikrofonia. You're, you're not a... Te ette ole säännöllisesti täällä valiokunnassa, kun olette pääjohtaja. Uh, yes, FISMA stands for... Kiitos. Niin, todellakin financial stability eli rahoitusvakaus ja mm, pääomamarkkinat ja pääomamarkkinaunionit, tämä on FISMA, eli ei se kuitenkaan ole ihan selkeä nimi, ei se käy läpi näitä kaikkia eri osa-alueita. Niin, me olemme olleet vastuussa tästä ehdotuksesta ja itse asiassa on myös oleista se, että FISMA on vastuussa tästä asiasta, eikä taksud pääosasto tämä siitä johtuen, että tätä pidetään alun alkaen avoimuuskysymyksenä, eikä vain yksinkertaisesti verotusvälineenä. Ja siksi tässä on ehkä myös dikotomia sen välillä, tai niiden välillä, jotka kovasti odotuksia asettavat tälle välineelle, ja sitten sen välillä, että että tämä komission ehdotus kokonaisuudessaan pyrkii siihen, että voidaan vastata julkiseen avoimuusvaatimukseen. Ja tämä on tärkeä osa veronkierron torjuntaa, mutta se ei ole kuitenkaan yhtä keskeinen elementti kuin muut, joihin komissio ja unioni ovat muut asiat, jotka on pantu toimeen. Eli tämä pitää nyt ottaa huomioon komission yleisen toiminnan yhteydessä, jos ajatellaan eh, veron kiertoa ja aggressiivista verosuunnittelua, joka on tämän valiokunnan painopistealueita. Jos ajatellaan komission kunnianhimon puutetta, niin ehkä tämä ei nyt niinkään ole näin siksi, että komissio on ensimmäinen toimialue koko maailmassa, jos EU siis tämän hyväksyisi tämä komission ehdotuksen ja lainsäädäntöprosessin kautta, niin Eurooppa olisi ensimmäinen lainkäyttöalue, jolla otettaisiin käyttöön tällainen avoimuus. Millään muulla lainkäyttöalueella ei tälle tielle ole menty meidän on myös huomioitava se, mitä on tehty avoimuuden alalla tämän valiokunnan toimesta. Ja päätös, joka hyväksyttiin viime vuonna, kyseessä oli direktiivi hallinnollisesta yhteistyöstä. Siinä otetaan maakohtainen raportointi mukaan pakollisena. Eli monikansalliset yritykset joutuvat raportoimaan vero viranomaisille. Ja tämän pohjalta tietoa on vaihdettava EUn sisällä ja myös kun EU on ja EUn jäsenvaltiot ovat menneet mukaan monenväliseen sopimukseen. En nyt muista tarkkaa lukua, mutta siellä on yli 30 lainkäyttöaluetta myös EUn ulkopuolelta, mukaan lukien Japani, Kiina ja paljon muita tärkeitä alueita, niin näiden tietojen vaihtoa viranomaisten kanssa tapahtuu myös sellaisten alueiden kanssa, jotka ovat EUn ulkopuolella. Tähän monen välisen yleissopimuksen on tulossa mukaan myös kehittyviä maita ja niiden veroviranomaiset saavat nämä tiedot EUlta, eli EUn maankohtainen raportointi koskien monikansallisia yrityksiä, nämä tiedot toimitetaan niille. Mitä tällä nyt sitten saadaan aikaiseksi? meidän on huomioitava tiettyjä suhteellisuuselementtejä. Tarvitaan hyvin läpikotaisesti tehty vaikutusarviointi ja me todellakin tutkimme sitä mahdollisuutta, että olisi alempi kynnys ja olisi täysi tietojen, tietojen erittely ja että ilmoitettaisiin kaikki nämä tiedot, joista tänään puhutaan. Ja komission ehdotus vaikuttaa ehkä vähemmän kunnianhimoiselta kuin olisi odotettu erityisesti suhteellisuuden pohjalta, kun sanotaan esimerkiksi, että kynnys on liian korkea. No, tämä kynnys, joka kattaa noin 6000 monikansaista yritystä, jotka toimivat EU-ssa, ainakin 6000. Totta, että että 10-15 prosenttia monikansaista yrityksistä, jotka toimivat EU-ssa, tulisi katettua, mutta samanaikaisesti se kattaisi 9 prosenttia niistä kaikista toimista, mitä monikansalliset yritykset harjoittavat. Jos mennään pidemmälle yritysten kattamisessa, eli esimerkiksi alentamalla kynnystä 750 miljoonasta alempaan lukuun. Näin todellakin olisi mahdollista kattaa kaikki jäljelle jäävästä 10 prosentista, mutta näin katettujen yritysten määrä – tulisi suurin piirtein kymmenkertaiseksi. Jos ajatellaan sitten annettujen tietojen yksityiskohtaisuutta ja kattavuutta, niin meidän on huomioitava suhteellisuus ja se, että komission ehdotuksen on oltava kohtuullinen. Tämä siitä syystä, että ensimmäistä kertaa ja päinvastoin kuin mitä on tehty muissa maakohtaisissa raportointiesityksissä, jotka on jo pantu pöydälle. Tässä ehdotuksessa komissio ehdottaa, että katetaan myös sellaiset monikansaiset yritykset, jotka eivät ole EU-sta, vaan joiden kotipaikka on EUn ulkopuolella ja ne katsotaan siksi, että ne toimivat EUssa ja näin ehdotamme, että direktiivi kattaa ne myös ja että saataisiin niiltäkin maakohtaista raportointia. Me voimme tietysti pyytää yrityksiltä paljon tietoja, mutta taas kerran on muistettava, että pitää huomioida EU-vaatimusten kohtuullisuus. Kyseessä ei ole ainoastaan maksettu vero, vaan tässä on paljon tietoja, jotka liittyvät tähän kontekstiin, jotka tulisivat raporttiin mukaan. Työntekijöiden määrä ja toimien erittely ja voitot mainittaisiin. Siksi tarvitaan jonkun verran nyt suhteellut siihen, mitä EU näiltä yrityksiltä pyytää. Ja jos sitten vastattaisiin siihen kritiikkiin, että ehdotus ei anna tarpeeksi tietoa siitä, mitä kolmessa maissa tapahtuu. Komissio on päättänyt ehdottaa, että raportin on annettava oleelliset tiedot, eli lähdetään liikkeelle listasta maita, joissa ei ole kunnoista hallinnointia. Ja jos sitten on linkkejä näiden maiden sisällä toimivien yritysten ja muiden yritysten välillä, niin sitten komissio voi pyytää täydet tiedot yrityksen toimista. Ja tällä tavoin komissio kyllä huomioi nämä vaarat, päävaarat. Ja toivottavasti suuren osan näistä riskeistä. Meillä on erityistäysistunto 11.30 juhlallinen tilaisuus. Ihmisten täytyy lähteä. Eli 25 oltaisiin päättämässä kokous. Tiedän, että tässä on paljon yksityiskohtia, mutta pitäisi puhua nopeasti. Minua muistutettiin aikataulusta. Täytyy todellakin lopettaa. 60-vuotisjuhla. So, so just to... Niin. Siis lopuksi vain sanoisin, että kunnianhimon puute on ehkä aika hurja tai kova syytös komissiolle, joka kuitenkin esittää tässä maakohtaista raportointia, joka on hieno saavutus. Ja mitä tulee muihin ehdotuksen aspekteihin, oleellisin sana tässä on ehkä suhteellisuus, jota olemme tarkastelleet vaikutusarvioinnin pohjalta. Pahoittelen, että joudun kiirehtimään, mutta täytyy todellakin lähteä DEFCOon paikalla. Mutta todellakin, jos on jotain lisättävä, jotain muuta kuin mitä kollegani, jos ei, niin sitten menisi takaisin esittelijälle puheenvuoro. Thank you, Madam Chair. Uh... Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan lyhyesti. Teemme tässä oikein tiivistä yhteistyötä Fismaan pääosaston kanssa ja tuemme tätä tapaa, jolla ehdotus on esitetty. Meidän mielestämme voidaan tehdä paremmin työtä maiden kanssa painostamalla näitä vapaaehtoisia järjestelmiä ja toimimalla myös teknisellä tasolla. DEFCO-pääosastolla pyrimme antamaan näille maille teknisiä mahdollisuuksia ja voimavaroja niin, että verohallinto voi paremmin toimia ja voi, voisin antaa tästä muutaman konkreettisen esimerkin. Me toimimme kahdenvälisesti budjettituen kautta ja alueellisesti toimimme alueellisten toimijoiden kanssa tämän etelä-etelä-yhteistyötä ja pyrimme antamaan teknistä apua itse ja tarjoamme myös kapasiteettia alueellisille toimijoille niin, että ne voivat toimia omien, omien jäsenten kanssa globaalilla tasolla. On tärkeää mainita Tädärin ponnistelut, sitä ei ehkä hyvin tunnetta. Komissio kehitty tämän jäsenen kanssa, IMFn kanssa. Haluamme saada paremman, paremman kuvan eh, siitä, kuinka se toimii maiden välillä. Tässä eh, on myös eh, ja ettei Developing countries collect taxes because it is an issue that we are concerned about. Niin, tämä on todellakin aihe, josta olemme huolestuneita, mutta aikataulu huolen ottaen puheenvuoro Elislainille takaisin. Kiitos taas Linda ihan lyhyesti. Kiitän kaikkia kollegoita kommenteista. Kiitän alustuksista, kiitän komissiota. Olemme vahvasti joistakin osatekijöistä eri mieltä, mutta Tietysti tulee mahdollisuuksia vielä keskustella ja odotan innolla tiivistä yhteistyötä kollegoiden kanssa. Niin halusin vain sanoa, että vaikka olemmekin ensimmäisiä, jotka yrittävät tällaista tointa toteuttaa, niin ei se tarkoita, etteikö sitä pitäisi kehystää niin, että se voisi olla myös globaalisti hyödyksi epätasa-arvon torjunnassa. Se on juuri huolemme ihan vakavasti ottaen. Jos pidämme mielessä kehitysyhteistyöpolitiikan johdonmukaisuuden, niin se on olennaista, koska näillä mailla ei ole koskaan poliittista voimaa äh, vaatia samanlaisia välineitä monikansallisten veronkierron ja vältön torjunta. Eli se on myös vastuullamme. Niin, tästä voidaan puhua uudemman kerran, mutta jos tässä on kilpajuoksu pohjalle, niin sitten äh, veronmaksaja maksaa lopuksi ja siellä yritetään sitten meidän elintasomme pyrkiä ilman vastaavia verotuloja. Niin, meillä on määräaika tarkistuksille perjantaina 24. Kello 12. 25. huhtikuuta äänestetään. Kiitos komissiolle, että se tuli paikalle tänään ja keskeytetään kolmeen asti. Kolmelta palataan. Keskustellaan Brexitistä. Siinä yhteydessä täytyy sanoa, kollega tässä vieressä palaa yhdistyneeseen kuningaskuntaan viimeinen työpäivä, joten kiitämme häntä tekemästään työstä.